sopimus ja sen määräykset nyt sitten täytäntöön pannaan, niin sopimus saattaisi johtaa sisämarkkinoiden mahdollisuuksien rajoittamiseen, ja tämä on kyllä vaara. Kiitokset, ja nyt herra Sikerski puheenvuoron päättyy tämä osuus. Barbara Matera oli täällä listalla, mutta en näe häntä täällä salissa, ja näinpä päätämme tämän minuutin puheenvuorojen kohdan esityslistalla itse asiassa melkein kaikki puhuivat kahden minuutin verran. Ja sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla, jossa kysymys on yleisestä tuoteturvallisuudesta ja markkinavalvonnasta. Äh, esittelijänä on Kristel Saldemose. Ja äh, esittelijällä on nyt puheenvuoro. Ja äh, hänellä on neljä minuuttia puheaikaa. ja hän voi puhua jopa kuusi minuuttia, koska neljä plussa kaksi hän tekee siis kuusi, koska ää, esittelen nämä kaksi minuuttia, siis neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies ja hyvää iltaa kaikille kollegoille, jotka ovat tässä salissa. Haluaisin muutaman sanan sanoa siitä, minkä me olemme sisämarkkinan kuluttajasuojavaliokunnassa laatineet me olemme pyytäneet, että tuoteturvadirektiivi ja markkinavalvontadirektiivi uudistettaisiin. Ja syy siihen on se, että komission pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin niin, että yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi uudistettaisiin. Ja me olemme myöskin antaneet suosituksen siitä, että tämä yleinen tuotaturvallisuusdirektiivi uudistettaisiin. Me olemme kuitenkin päättäneet jakaa tämän mietintömme kahteen osaan. Me kirjoitamme tässä muutamia suosituksia, mitä pitäisi yleisesti markkinavalvonnan alueella tapahtua, mutta sitten annamme myöskin hyvin spesifisiä suosituksia yleisestä tuotaturvallisuudesta. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että kun me saimme tämän yleisen tuotaturvallisuusdirektiivin muutama vuosi sitten, niin se oli virstanpylväs EU-ssa ja siinä on hyviä parannuksia, mutta siitä huolimatta meillä on kuitenkin todellisia ongelmia siinä, että markkinavalvonta ei ole riittävän hyvää, jotta pystyttäisiin varmistamaan se, että tuotteet ovat riittävän hyviä. Joten sisämarkkina ja kuluttajansuoja valiokunta haluaa parantaa markkinavalvontaa, koska kriisin aikana on vaara siitä, että jäsenvaltiossa on entistä vähemmän resursseja markkinavalvontaan. Ja tästä on haittaa sekä kuluttajille että niille yrityksille, jotka kunnioittavat sisämarkkinoiden sääntöjä. Ja kun laadimme tämän tekstin, me otimme huomioon sisämarkkinoiden toiminnan ja monet sanoivat, että he eivät ole koskaan havainneet tällaista sisämarkkinavalvontaa tietyille tuotteille. Tämä on todella ongelmallista, koska jos markkinavalvonta toimii, niin silloin kuluttajat voivat olla varmoja siitä, että kilpailu on reilua, koska väärinkäytöksistä rangaistaan. Joten yritystenkin kannalta on tärkeää, harjoittaa markkinavalvontaa. Ja totta kai se on tärkeää myös kuluttajille. Mitä sitten tulee tuoteturvallisuusdirektiiviin direktiivin ja sen tarkastamiseen. Konkreettisesti haluamme, että jäljitettävyyttä parannetaan sisämarkkinoilla. Jäljitettävyys on äärimmäisen tärkeää, jotta silloin kun ilmenee tarvetta, tuotteet voidaan vetää pikaisesti pois markkinoilta. Voidaan myös toimia nopeasti, kun kauppias tai muu henkilö havaitsee, että tuote on vaarallinen. Ja näin voidaan puuttua myös kolmansista maista EU-hun tuleviin tuotteisiin. Niitä on entistä enemmän ja meidän täytyy olla varmoja siitä, että tällaisetkin tuotteet kunnioittavat EUn sisämarkkinoiden sääntöjä. Lisäksi Tulevaisuudessa tarvitsemme kohdennetumpaa lainsäädäntöä ja mietinnössämme pyydämme tilastorekisterin laatimista, joka olisi pakollinen kaikista välikohtauksista. Näin tiedämme, mitä tapahtuu ja minkälaisia ongelmia tuotteista koituu sisämarkkinoilla. Näin voidaan myös entistä paremmin säätää lakeja asiasta ja näin vältetään se, että aiheutetaan turhaa haittaa niille yrityksille, jotka noudattavat sääntöjä. Ja monet valittavat myös sitä, että verkossa ostetut tuotteet eivät kunnioita samoja sääntöjä kuin muiden tuotteiden osalta tapahtuu. Joten tarvitaan myös hyvää vuoropuhelua tulliviranomaisten kanssa, jotta tähänkin asiaan voidaan puuttua. Henkilökohtaisesti toivon, että voimme kiinnittää parempaa huomiota lastemme suojeluun. En puhu tässä mistään lapsiin kohdistuvista erityisistä suojasäännöistä, vaan yleis- puhun nyt asioista yleisellä tasolla. Eli direktiiviä täytyy tarkistaa, markkinavalvontaa täytyy tehostaa ja valvonnan tulee olla johdonmukaista niin, että sisämarkkinoilta poistetaan eri lainsäädäntöjen väliset erot niin, että on kaiken kattava lähestymistapa lasten ja kuluttajien. Kuluttajien täytyy pystyä voida luottamaan markkinoilla oleviin tuotteisiin ja yritysten pitää pystyä kilpailemaan reiluin ehdoin. Toivottavasti komissio lähtee tarkistamaan tuoteturvallisuusdirektiiviä mahdollisimman pikaisesti ja toivottavasti myös saadaan äh, kylliksi, hyvät varat, jotta tämä toteutuu käytännössä. Kiitoksia. Sitten menet ilman puhujalistaa. No, esittelyt vei aika paljon tästä ajasta jo, Joten nyt seuraavaksi saamme kuunnella kollegoita, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa ja komission jäsentä, ja sitten päätämme tämän keskustelun. Ensimmäisen puheenvuoron saa Lara Komi. Kiitos puhemies. Onnittelen Charles de Mosea tästä hyvin rakentavasta ja hedelmällisestä yhteistyöstä. Tässä yhteydessä haluaisin korostaa sitä, mitä otin Itävaliokunnan lausunnossa tähän mukaan. Ja haluan kiittää Schaldemosa siitä, että hän todella otti tämän asian mukaan mietintöönsä, eli pyynnön siitä, että komissiota pyydettäisiin arvioimaan mikrosiruja ja radiotaajuuksia ja tällaisia mahdollisuuksia, joita teknologia tarjoaa, jotta tuote voitaisiin paremmin identifioida. Tämä parantaa jäljitettävyyttä ja kuluttaja voi entistä paremmin saada kaiken mahdollisen tiedon tuotteesta, sen valmistusprosessista ja vastuuhenkilöistä sekä materiaaleista. Ja lisäksi on tärkeää katsoa, miten suhtaudutaan alkuperään, joka tuotteella on, ja Made in logoon jos sanotaan, että tuote on tehty Ranskassa, vaikka vasta tuotteen viimeinen valmistusvaihe on tapahtunut Ranskassa, on harhaanjohtavaa. Ja pyydän, että parlamentti puuttuu tähän, koska me olemme niitä, jotka puhuvat kansalaisten nimissä. Kiitoksia. Muistutan vielä, että teillä on tässä nyt ainoastaan minuutti puheaikaa ja seuraavaksi Tikau o felicit i eu pe colega noastră pentru raport. Kiitos puhemies. Minäkin onnittelen kollegani tästä mietinnöstä. Kiitän häntä siitä, että hän hyväksyi meidän tarkistuksemme valiokunnassa ja haluan painottaa Euroopan tason standardien tärkeyttä, jotka sitten mahdollistavat kilpailuttamiset. Se myös takaa turvallisuuden tuotteissa. Me kehotamme komissiota äh, selvittämään sitten taloudelliset puolet tässä äh, tarjouskilpailuprosesseissa äh, julkisen ja yksityisen sektorin välissä kumppanuusyhteistyössä. Ja tämän järjestelmän täytyy toimia tehokkaasti. Me painotamme sitä, että meidän täytyy yksinkertaistaa Euroopan tason standardeja, meidän täytyy vähentää. Me haluamme, että Kansalliset standardointielimet vähentävät tarvittavaa aikaa standardia laatimiseen. Kiitos. Kiitoksia sitten Figueiredo. E- Kiitoksia puhemies. Tämä on erittäin tärkeä aihe ja meidän pitää olla varovaisia, kun keskustelemme tuoteturvallisuudesta, ja tämä ei koske ainoastaan tuottajia, vaan myöskin kuluttajien suojaa. Meidän pitää yksinkertaistaa sääntöjä ja määräaikoja, mutta missään tapauksessa se ei voi vaarantaa takeita, joita tarvitaan kuluttajien kannalta. Erityisesti kun nähdään turvallisuussääntöjä, ehdottomasti täytyy muistaa, että tuotteet, joita tuodaan EU-hun, niissäkin on oltava turvallisuustakeet. Meidän on taattava tämä Made in-merkintä jossain maassa, ja tämä on tärkeää, ja toivomme, että komissio ei unohda näitä seikkoja. Ja sitten teollisuusvaliokunta on myöskin antanut lausunnon tähän mietintöön ja myöskin esittelen hyväksynyt valiokunnan kannan, joten toivon, että että voimme edetä tällä tavalla hiukan pidemmälle, kun edistämme tuoteturvallisuutta sekä kuluttajien tuotteen kannalta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Obermeier. Kiitos puhemies. Tämä mietintö puhuu edistysaskeleista, mutta epäilen sitä kuitenkin, että huolimatta tästä direktiivistä, huoli, huolimatta leludirektiivistä, huolimatta rapeksista noin 60 prosenttia ilmoitetuista tuotteista tulevat Kiinasta ja, ja suuri osa vaarallisista tuotteista tulee muualta kuin EUn valvonta-alueelta. Siksi toivonkin, että tämä uusi RAPEX-järjestelmä antaa apua, jotta voitaisiin saada parempaa suojaa kuluttajien terveydelle. Aivan erityisesti minua järkytti se, että että suurin osa vaarallisista tuotteita ovat tämmöisiä leluja, nukkeja ja muita lasten elojille ja, ja myös lasten istuimia. EU reagoi tällaisissa asioissa liian hitaasti ja siksi pitäisikin bifenolia on käytetty, on käytetty lasten Ja vaikkakin niiden vahingollinen vaikutus on ollut tiedossa jo pitkään, ja olen esittänyt tästä asiasta kysymyksen komissiolle, ja on myös kar- karsinogeenisia aineita on edelleenkin leluissa, ja ne ovat edelleenkin sallittuja tai vetellekin. Ja sitten äh, riskinalttiiden tuotteiden poisvetäminen täytyy hoitaa nopeasti, ja jäljitettävyys, yritettävyys, yritysketjussa täytyy parantaa. Kiitoksia. Seuraavaksi Roitova Děkuji, pane předsedající. Dlouhodobě hledáme tady v tomto... Kiitoksia. Me olemme nyt miettineet toimia jonkin aikaa, jolla voitaisiin paremmin ennaltaehkäistä sitä, että vaarallisia tuotteita tulee yhä enemmän EUn markkinoille. Joten esittelen kanssa olen samaa mieltä siitä, että lainsäädäntöä tulee uudistaa, meidän pitää parantaa koordinointia, sanktioita pitää miettiä myöskin jäsenvaltioissa – ja pitäisi olla myöskin pakollinen riskianalyysi, julkaisuvelvollisuus ennen kuin uusia tuotteita saadaan tuoda markkinoille. Koska eniten vaarallisia tuotteita tulee kolmansista maista, uskon, että aivan keskeistä, että mukaan otetaan tämä velvollisuus ei pelkästään eurooppalaisille tuottajille, vaan myöskin kansainvälisille kauppakumppaneille. Tiene la palabra. Kiitoksia. Sitten Westlund, joka on viimeinen puhuja tämän keskustelun tiimoilla. Schaldemose för en bra rapport. Jag ville... Eh, Kiitän Krista Schaldemosia oikein hyvästä mietinnöstä ja haluan vielä kerran painottaa sitä, että tarvitaan enemmän varoja ja lisää valvontaa, myös pistokoevalvontaa, jotta voitaisiin tukea tätä tuoteturvallisuutta. Lehdistä lukee tuon tuostakin, että silloin kun on on tehty testejä, on todettu, että aivan liian useat tuotteet e, eivät täytä turvallisuusmääräyksiä ja nämä saattavat olla hengenvaarallisia ja erityisesti lasten kohdalla. Kaikkein tärkeintä minusta on kuitenkin se, että kemikaaliterveellisuusturvat taataan. Monet tuotteet sisältävät kemikaaleja, jotka ovat tuotteita EUn alueella, ja onkin hyvin tärkeää, että yksittäiset kuluttajat tietenkin pystyvät näkemään myös tuotekuvaukset ja sillä tavalla myötä vaikuttaa siihen, että nämä tuotteet saadaan pois markkinoilta, jos ne sisältävät vaarallisia aineita. Kiitos. Yes. Kollega. Kiitoksia. Päätämme tämän keskustelun ja kuuntelemme vielä komission jäsenen Damanakin puheenvuoron. Ja haluaisin kiittää nyt, että hän on paikalla ja että hän on kuunnellut tätä keskustelua ja muitakin. Hän on kuunnellut myöskin nämä minuutin puheenvuorot, jotka pidettiin ennen tätä keskustelua. Eli komission jäsen, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, President. It was... Kiitoksia, puhemies. Keskustelu oli mielenkiintoista. Lähes kaikki puheenvuoron käyttäjät olivat naisia. Haluaisin nyt tämän ottaa esille. Haluaisin nyt onnitella komission puolesta parlamenttia sen päätöslauselmasta koskien tuoteturvallisuusdirektiivin ja markkinavalvonnan uudistamista. Komissio pitää tätä päätöslauselmaa hyvänä ja arvostaa sen laadukasta sisältöä. Päätösaseman johdannut hyvin pitkälti heijastelevat komission aikeita uudistaa tuoteturvallisuussääntöjä Euroopan unionissa, ja meillä pitää olla selkeää ja tehokasta markkinavalvontaa. Tästä olen teidän kaikkien kanssa samaa mieltä. Ja meillä pitää olla puitteet, joissa voidaan taata toimivat sisämarkkinat. Ja komissio on jo nyt ryhtynyt kuulemisiin erinäisten sidosryhmien kanssa, jotta voidaan määritellä, miten näihin tavoitteisiin parhaalla tavalla päästään jotta löydämme johdonmukaisen ratkaisun eri aloille. Komission jäsen Dallin on lupautunut yhteistyöhön tässä EU-sääntöjen konsolidoinnissa liittyen markkinavalvontaan. Komissio haluaa varmistaa, että sekä kuluttajat että yrittäjät hyötyvät EUn sisäisistä markkinasäännöistä, ja siksi me päivitämme ja selkeytämme tuoteturvallisuussääntöjä EU:ssa, jotta voimme parantaa kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojaa. Meidän on otettava tietenkin huomioon myöskin rahoitusmahdollisuudet ja myöskin meidän on noudatettava jäsenvaltioiden toimivaltuuksia näissä kysymyksissä, kuten ymmärtäneette. Mutta sääntöjen avulla pitää voida havaita ja sitten toimia oikealla tavalla, kun esiin tulee uusia riskejä. Globaalissa taloudessahan on nyt myöskin uusia riskejä ja lapsiin pitää kiinnittää erityistä huomiota. Tarkastelussa pitää myöskin taata yhtäläiset kilpailumahdollisuudet esimerkiksi hallintokustannusten osalta – ja yleisten tuoteturvallisuussääntöjen rooli tässä direktiivissä ja säännöt, jotka ovat vuoden 2008 tavarapaketissa, ovat nyt mahdollisia saattaa loppuun. Selkeät turvallisuusvelvollisuudet otetaan nyt käyttöön ja tämänhetkiset yhteistyö- ja koordinointimekanismit markkinavalvonnan alalla jäsenvaltioissa – myöskin paranee. Ja lopuksi nopea varoituksen järjestelmän muiden kuin elintarvikkeiden osalta, eli RAPEX, tulee vahvemmaksi. Ja tätä järjestelmää on jo käytetty yhteistyössämme Kiinan ja muiden maiden kanssa, mutta meidän todellakin on vahvistettava sitä, jotta voimme vastata kaikkiin haasteisiin, jotka tässä on mainittu. Dali on esittelemässä ehdotuksen johdonmukaisesta EUn puitteistosta koskien markkinavalvontaa, ja kiitoksia tästä erittäin hyvästä päätöslauselmasta. Kiitoksia komission jäsen. Tämä keskustelu päättyy tähän, ja tästä ehdotuksesta äänestetään huomenna puolelta päivin. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan.